on jättänyt paikkansa. Haluaisin muistuttaa siitä, että määräaika ehdokkuuksien esittämiseen on tiistaina kello 18. Ehdokkuudet on jätettävä puhemiehen pääjohtajan toimiston R00101 Louis Weiss rakennuksessa. Espace Pesage de la Presidence, hyvänen aika puhemiehistön toimistoon siis. Sinne voidaan ahdokkuudet esittää. Ja ehdokkaan hyväksyntäehdokkuille on liitettävä mukaan äänestys.